ja varapuheenjohtaja. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Istunto jatkuu huomenna kello 9-13, kello 15-19 ja sitten 9 puolen yöhön esitys.